naisten kidnappaukset ja huono kohtelu. Pyytäisin, että tällä, ymmärtäisitte, että tällä kertaa olemme hyvin tiukkoja puheaikojen suhteen ja ilmoitan nyt jo, että minun täytyy keskustella keskeyttää puhujat, kun heidän puheaikansa loppuu. Toivottavasti ymmärrätte tämän, koska meillä on 18 puhujaa ja aika on hyvin vähän. Nyt seuraavaksi herra Campbell, yksi minuutti. Thank you. Kiitos, herra puhemies. Irakissa vastaavan suhteiden valtuuskunnan puheenjohtajana pidän hyvänä, että on luotu yhtenäisyyden hallitus Irakiin ja haluamme auttaa sille tukea siinä, että se voi rakentaa osallistavamman, oikeudenmukaisemman yhteiskunnan. Ja on naisten oikeudet varauksetta tuomitsen barbaariset tappamiset, kidnapaukset, raiskaukset, sukupuolisen väkivallan ja kidutuksen, jota ISN taistelijat ovat tehneet Irakissa. Nämä ovat sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Nämä terroriteot tyttöjä ja naisia vastanneita niin sanottu islamilainen valtio on tehnyt ja siihen liittyvät ryhmät ovat epäinhimillisiä. Ne koskevat myöskin hyökkäyksiä etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan, kuten kurdeja, assyrialaisia, kristityjä, jesidejä ja turkmeeneja vastaan. Se, että käytetään pakollista uskonnollista käännyttämistä, pakkoavioliittoja, sukupuolista orjuutta naisia ja lapsia vastaan Irakissa on hyvä osimerkki tästä. Pyydän anteeksi, sanoimme yksi minuutti. Seuraavaksi edustaja Castaldo, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, ISIS on näinä vuosina luonut järjestelmän, joka rikkoo kaikkia ihmisoikeuksia ja haluavat toteuttaa perversin suunnitelmansa. Väkivalta on tässä propagandan väline. Tästä kärsivät yli viisi tuhatta naista, jotka ovat vankeina ja jalkavaimoina tässä ei millä, millä tavalla huomioida myöskään lapsia. Millainen maailma on sellainen, jossa on tavallista, että 12-vuotiaita raiskataan? Kansainvälinen yhteisö on tehnyt, kieltänyt kemialliset aseet ja muut aseet, mutta tämä väkivallan muoto tuhoaa sielun ja ruumiin samanaikaisesti. Mekin olemme syyllisiä tässä, me olemme syyllisiä, koska käytämme ainoastaan kauniita sanoja täällä. Kiitoksia, herra Smith, yksi minuutti Hyvä puhemies, kiitoksia. Kun minuutti on käytettävissä, niin yritän tehdä parhaani ja luoda katsauksen tähän kamalaan tilanteeseen Irakissa. On tärkeää, että muistamme, että interventio Irakissa oli katastrofinen epäonnistuminen sekä poliittisesti että arviopuolelta. Ja ne, jotka epäonnistuivat, joutuisivat kyllä häpeämään. Me olemme vieneet Irakin tähän tilaan. Naiset kärsivät, miehet kärsivät, lapset kärsivät. On oikein, että tässä päätöslausuma otamme huomioon erityisesti naisen kammottavan aseman tässä on paljon tekstissä, jotka ovat hyviä, esimerkiksi kappale 12, joka ottaa myös huomioon seksuaalivähemmistöjen ongelmat Irakissa, kappale 13, joka vaatii sitä täytäntöpanemaan YK päätöslauselman, joka koskee naisia, rauhaa ja turvallisuutta. Lisäksi meillä on tässä ajatuksia sen suhteen, millä tavalla voidaan parantaa naisten asemaa Irakissa, mutta meillä on historiallinen myös vastuu, joka meidän pitää kantaa suhteessa naisiin ja lapsiin Irakissa. Emme saa kääntää selkäämme ja meidän täytyy jatkaa sitoutumistamme. Kiitoksia. Mulțumesc. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Weidenholzer. Minuutti. Yksi minuutti ja 30 sekuntia. Äh, Kuten on kuultu pohjois tuhansista, tuhansista naisista ja lapsista, jotka ovat leireissä, tunteen sellainen tunne, että on palattu ajassa taaksepäin satoja vuosia, ikään kuin ei se koskaan olisi puhuttu ihmisoikeuksista eikä olisi ollut Haagin kanssa rikostuomioistuinta. Kysymys on ryhmästä ideologisesti sokeista ääriryhmien ääriajatusten edustajista, jotka asettavat syrjään kaiken se, mitä ihmiskunta on saavuttanut edistysaskelina. Useimmiten kärsivät tästä naiset, jotka kuuluvat jesidien uskonnolliseen ryhmään. Tuhansia pidetään vangittuina, heitä viedään heidän identiteettinsä, heitä seksuaalisesti hyväksikäytetään, monet heistä pakotetaan avioliittoihin tai myydään orjina. Me emme saa hyväksyä tätä. Meidän täytyy auttaa näitä ihmisiä ja tästä syystä me olemme esittäneet tätä asiaa kiireellisenä käsiteltäväksi, koska uskomme osaltamme voimme edistää sitä, että kansainvälinen yhteisö painokkaammin toimii tätä barbaarista toimintaa vastaan ja saattaa sen loppuun. Kiitoksia. Gerard Depre, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Kahden päivän kuluttua, kahden päivän aikana olemme käyneet läpi kaksi tärkeää kysymystä, jotka tällä hetkellä vääristävät ihmisyyttä kautta maailman. Me olemme kuulleet Kongon demokraattisesta tasavallasta saaropalkinnon saaja, joka kuvasi siellä väkivaltaa. Tänä päivänä puhutaan nyt Irakista ja saamme jälleen avata uuden ikkunan sellaisen asian, jota me emme hyväksyä. Kidnappaukset, eh, orjuus, eh, raiskaukset, jotka kohdistuvat naisiin ja lapsiin ja varsinkin jesidi-naisiin muslimin markkinoilla. Kun katsotaan näitä kauheuksia, on siitä syystä erittäin hyvä, että tässä päätöslauselmassa me vakaasti tuomitsemme nämä hyökkäykset ja vaadimme komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään erityisiin toimenpiteisiin, jotta voitaisiin korjata tämä traaginen tilanne, jossa lapset ja naiset joutuvat elämään Irakissa. Mutta ennen kaikkea se, mikä minulla on oleellista, että me pyydämme ja päätän tähän Pyydämme Irakia ratifioimaan kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöksen ja puhuja katkaista. Eh, edustaja Koso Permo, yksi minuutti. Un autentico calvario. On todellakin tilanne, jossa tämä ISISin valtio, joka vaikuttaa epätasapainoon Irakissa ja Syyriassa. Se, mitä tapahtui vuonna 2004, kun niin. Mm. tämän, vaikutti siihen, että naisen on oikeuksia voitu vuoden 2004 peruslaissa, joka oli vakampia lähi mutta samalla aikaa kuitenkin uskonnolliset ovat nyt pyrkineet muuttumaan perheasioihin. On tämmöinen tuota kaikki toimijat, ei pelkästään ISISistä, on myöskin monikansalliset yritykset ja yritykset, jotka harjoittavat sotilaista toimintaa alueella. Nämä kaikki syrjinnän muodot, jotka kohdistuvat naisiin ja LGBT-yhteisöön, meidän täytyy pitää kiinni tästä päätösosmasta. Kiitoksia. Edustaja Kelam, yksi minuutti. Dr. Mukwege yesterday concluded, women, their bodies. Naiset, heidän ruumiinsa, olemme saaneet kuulla juuri äskettäin on, niistä on tullut taistelukenttä Irakissa. Islamilaiset terroristit ovat puolen vuoden ajan tai vaikuttaneet tuhansien, satojen tuhansien ihmisten elämään. YK on arviot että tuhansia ihm naisia pidettiin vankiloissa, joissa olivat jihad-sotilaiden seksioidina. Komission täytyy ryhtyä erityisen toimeen, jotta voidaan vapauttaa naiset Iran, Irakista kunnioittaa hänen perusoikeuksiaan, turvallisuuttaan ja myöskin vapautta orjuudesta. Tarvitaan erityinen mekanismi, jolla voin auttaa traumatisoituneita naisia, ennen kaikkea jesidin naisia, on jotakin, mitä tullaan tarvitsemaan. Täytyy myöskin antaa psykologista ja lääketieteellistä apua heille. Ja lopuksi, tästä syystä Yhdysvallat on ryhtynyt taisteluun islamilaisessa valtiota vastaan, niin se on hyväksyttävä hanke. Kiitoksia. Edustaja Kelly, yksi minuutti. On vaikea lukea tätä päätöslauselmaa ilman, että tulee paha olo, jos ajatellaan, että tällä vuosisadalla meillä on, kuten tässä sanotaan, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa, seksuorjuutta, naisia, joita myydään avoimilla markkinoilla, naisille ja tytöille laitetaan hintalappu, jotta heillä voidaan käydä kauppaa. Ja sitten äh, on tuomioistuimia, jotka äh, tuomitsevat naiset kuolemaan epämääräistä syystä ja ampuvat heitä takaraivoon kun tällainen punainen viiva on ylitetty, niin kuten tässä tapauksessa täytyy tehdä jotain, jotta näiden naisten ja erityisesti nuorten tyttöjen elämä ja ihmisarvo voidaan pelastaa. Lisäksi meidän on huomioitava, mitä tarpeita ihmisillä on nyt talvea varten. Kiitoksia. Martin Edward. Kiitoksia. Martin Edward, yksi minuutti. arvoisa puhemies. Irakilaisten naisten kohtaama tilanne Isiksen kourissa on dramaattinen. Parlamentin täytyy siitä syystä toimia voimakkaasti, sillä ihmisoikeuksia rikotaan vahvasti. Pakkoavioliitot ja raiskaukset, orjuus, naisten myyminen torilla kiinteään hintaan. Jos he ovat alle 15 vuotta, he maksavat vielä enemmän ja niin poispäin yli kuusi eh, tuhatta jesidinaista on kadonnut. Naiset, jotka ovat erityisesti uskonnollisesta vähemmistöstä olivat ennen kohteena, nyt ovat kaikki naiset kohteena. Naiset ovat aina ensimmäiset sodan uhriin. He ovat valuuttaa sotamarkkinoilla. Tämän päätösosman avulla Euroopan parlamentti tuomitsee tilanteen voimakkaasti ja tämä päätösosma lähetetään kaikille neuvostoille, kansalliselle parlamentille, kansallisille ministeriöille ja korkealle edustajalle. Lopuksi haluan vielä sanoa muutaman sanan Euroopan tilanteesta ja puhuja katkaista. Minut. Seuraavaksi Richard Czarnecki, yksi minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie mówmy o czerwonych liniach, bo... Te... Kiitos. Meidän ei tulisi enää puhua mistään hiekkavedetyistä viivoista, koska nuo viivat on aikaa sitten jo ylitetty ja ne on ylittänyt tämä niin sanottu islamilainen valtio. Me, poliitikot, meidän tulisi puhua siitä, että on tapahtunut pahoja virheitä, joita ovat tehneet Irakin viranomaiset ja me itse, sillä olemme olleet avuttomia, ja Irakin viranomaiset ovat avuttomia ja passiivisia, ja se on johtanut siihen, mitä nyt on tapahtunut suurissa osissa Irakia ja Syyriä. Totta kai meidän pitää protestoida tätä vastaan. Meidän täytyy tehdä enemmän kuin pelkästään protestoida. Meidän pitää ryhtyä toimiin Euroopan unionina, koska se, mitä nyt tapahtuu, on kuvia ajalta satoja vuosia sitten, eikä 2000-luvulta. Meidän täytyy pakottaa neuvosto toimii. Kiitoksia. Edustaja Sako Raffa, yksi minuutti. Puhemies, ennen kuin aloitan, pyytäisin, että muistatte, että minulla pitäisi olla minuutti kymmenen sekuntia, kuten kaikilla muillakin kollegoilla, koska tämä on erittäin tärkeä asia minulle. Hyvät kollegat, Älkää nyt ottako sitä pois minun ajastani, puhemies. Ja täytyy uudelleen käynnistää kello. Hyvät kollegat, minä olen ollut tämän parlamentin jäsen viiden vuoden ajan ja tuon ajan olemme tehneet päätöslausimme, jossa tuomitaan siviilien kohdistuva väkivalta ja murhat Nämä ovat päätöslauselmia, jotka tuomitsevat ainoastaan tulokset, mutta eivät syitä, miksi tätä väkivaltaa tapahtuu. Irak, me pommitimme sitä, me miehitimme sen, me jaoimme sen ja nyt me oletamme, että sitä kaauksesta, jonka loimme, e, niin ihmisoikeuksia e, siellä kunnioitettaisiin. Mutta tämä tapahtuu ainoastaan, jos me e, otamme vastuun, me sanomme, miten asiat ovat, kuinka paljon kuinka monta ihmishenkeä öljy maksaa, kulta maksaa tai kaasu maksaa, kuinka monta ihmishenkeä maksavat osakkeiden hinnan nousu. Jos me näihin asioihin vastaamme rehellisesti, niin sitten ehkä ihmisillä on toivoa Palestiinassa, Ukrainassa, Syyriassa ja Irakissa. Tämä on pitkä lista ja se pitenee entisestään, jos jatkamme tätä rataa. Kiitoksia edustaja Puhemies, eilen kuulimme tohtori Mukwegeltä vaikuttavia kuvauksia brutaalista sukupuolista väkivallasta Kongossa. Hän korosti usean otteeseen sitä, että nämä järjestelmälliset raiskaukset sodan aikana ovat menetelmä, jota käytetään sodan käynnissä. Nyt me toimimme, toi, puhumme toisenlaisesta tavasta, joka samalla tavoin liittyy naisten ja lasten, naisten ja tyttöjen nöyryyttämiseen ja tuhoamiseen. Olemme kuulleet järjestelmällisestä toiminnasta jesidi-familia perheitä vastaan. Tytöt ja naiset erotetaan perheistään ja usein heitä pakotetaan menemään naimisiin IS-taistelijoiden kanssa. Heitä hyödyntää, hyväksikäytetään sukupuolisesti ja heitä myydään orjina. Tämä seksuaalisoitu väkivalta on osa is strategiaa, joka os, osaltaan osa brutaalia kampanjalle pyritään tuhoamaan kaikki jäljet arabeista, väestössä, joka oli arabiväestöä, joka ei ole sunni muslimeja. Kansainvälinen rikostuomioistuin pohtii sitä, että se ryhtyisi toimiin ulkomaisia IS-taistelijoita, joiden alkuperämaat ovat allekirjoittaneet tuomioistuimen peruskirjan. Tämä ei kuitenkaan riitä, siksi Irakin hallituksen täytyy välittömästi ratifioida Rooman sopimus. Siis- Kiitoksia. Edustaja Korrao, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies viimeisten Amnesty Internationalin tutkimusten mukaan sen jälkeen, kun IS on aloittanut Pohjois-Irakan etnisen puhdistuksen, tuhannet jesidinaiset ja lapset on kidnappattu ja siellä väestöä kidutetaan kauhealla tavalla. Yksi tapa pelastua on nimittäin kääntyä, mutta naisten kohdalla usein tämäkään ei riitä. Heitä mm, käytetään seksua, seksiorjina ja useat heistä, jotta selviäisivät tästä, mieluummin tappavat itsensä. Ähm, me emme myöskään tiedä, mitä naisille tapahtuu, kun he ovat ISin äh, vankiloissa nämä, tämä seksuaalinen väkivalta rikkoo ihmisoikeuksia, niitä voidaan pitää sekä sotarikoksina että rikoksina ihmisyyttä vastaan. Me emme voi sulkea silmiä, että meidän täytyy toimia no, paremmin heti. Kiitoksia ja edustaja Ferran yksi minuutti. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. Irak on tällä hetkellä keskustelemme ytimessä, mutta ennen kaikkea se on teidän ja teidän ystävienne vastuulla. 25 vuotta sitten George Bush teki päätöksen öljyahneuksissaan, että hän ryhtyi tällaisen maalikomaan vastaisiin toimiin. Sen jälkeen on rakennettu valtava muu ideologia, joka on tuhonnut suuren osan kansasta ja Irak on joutunut kaauksen, totaalisen kaauksen tielle. Sen seurauksena siitä on tullut yksi maailman kaikkein hirvittämistä totalitarismin edustajista. Monet meistä osallistuivat vuonna 2003 skandalmaiseen operaatioon tuon jälkeen Bush, Bushin juniorin toimesta. Silloin eh, luotiin ne perusteet, jotka ISIS, joille ISIS nyt on rakentanut itsensä. Ja nyt kun jatketaan edelleen tukemista tämän tyyppisten ryhmien toimesta Syyriassa ja muualla. Kiitoksia edustaja Geringer, yksi minuutti. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami wzmożonych ataków przed... Puhemies, hyvät naiset herrat. Me olemme nyt todistamassa yhä aggressiivisempia hyökkäyksiä, joihin niin sanottu islamilainen valtio on ryhtynyt. Kidnappauksia, raiskauksia, ja kysymys on todellakin syvästä humanitaarisesta kriisistä. Tytöt ja naiset, heitä kohdellaan kuin hyödykettä, heidät pakotetaan menemään naimisiin. IS, saistelijan kanssa tämä IS-valtio, sen kanssa luonne on asia, joka, joka pitää huolestuttaa meitä. Meidän täytyy taistella kaikkea tällaista näitä hirvittäviä rikoksia vastaan. Tämä on todellakin hyvin järkyttävä. Raiskaus on kauhistuttava ase, jota käytetään ihmisolennon tuhoamiseen. Me täytyy rankaista niitä, jotka ovat vastuussa näistä teoista, ja me vetoamme Irakin viranomaisiin, että he liittyvät kansainvälisen rikostuomioistuimeen. Kiitoksia. Edustaja Belder, yksi minuutti. Komissi. Hyvä komissio. Haluan kiinnittää teidän huomionne naisten asemaan. Psykologisten apuohjelmien kehittäminen niiden, niille naisille, jotka on raiskattu ISISin toimista. Se, että otetaan huomioon tämä hätätilanne ja löydämme sellaisen ratkaisun ja polygamia, pakot, pakkoavioliitot ja muut täytyy ehdottomasti saada lakkautettua. Äskettäinen Irakin lainsäädäntö, jonka mukaan enää vähimmäisikää ei ole olemassa avioliiton solmimiselle, vaan se voidaan jo solmia yhdeksänvuotiaana. Nämä kaikki pitäisi ottaa huomioon Irakin tilanteessa. Kiitoksia. Edustaja Versia, yksi minuutti. Tämä päätöslauselma teoreettisesti koskee naisten kidnappauksia ja huonoa kohtelua Irakissa. Ne naiset, jotka ovat joutuneet tämän huonon kohtelun kohteeksi, ei, ei pelkästään ISISin toimista, vaikka tämä terroristiryhmä siellä toimiikin. Naisten sukupuolinen silpominen, pakkoavioliitot ja naisten myyminen eri hintaan riippuen alueesta ovat tästä, selkeä, e, tästä barbarisuudesta selkeitä esimerkkejä. Mitä nuorempia naiset ovat, sitä kalliimpia he ovat. Mutta tämä on vain pieni osa tästä koko yleistilanteesta Irakissa. Yhdysvalloilla on ainakin tietty vastuunsa kannettavana siitä, että tämä maa on niin kaoottisessa tilanteessa. Näitä asioita kosketaan täällä, käsitellään täällä täysistunnossa, mutta ei saada juuri mitään aikaiseksi. Ettekö kuvittele, että olette kaikki saaneet aikaiseksi jo sanottua kaiken oleellisen tässä suhteessa? Edustaja Moi, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, 25. marraskuuta juhlimme kansainvälistä eh, päivää, jossa vastustettiin naisiin kohdistavaa väkivaltaa, mutta eh, tämä on vain tyhjää sanahelinää, kun katsotaan, mitä Irakissa tapahtuu eh, toimesta. Jesidi-naiset äh, kohdistavat joka päivä väki, äh, seksuaalista väkivaltaa, pakkoavioliittoja, äh, Äh, kuolemantuomioita. Minä todella tuomitsen kaikki tämän väkivallan ja toivoisin, että jäsenvaltiot ryhtyisivät toimiin, jotta taattaisiin näiden naisten äh, ihmisoikeudet. Äh, toivon, että Irakin hallitus mahdollisimman pian liittyy kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jotta näitä sotarikoksia ja ihmisyyteen kohdistuvia rikoksia pystytään viemään tuomioistuimen eteen. Kiitoksia. Pyydän, että kollegat, jotka tulevat tänne saliin, istuisivat eh, rauhassa paikoilleen, koska me haluamme vielä kuulla komission jäsen Stiljaniidesta, joka päättää tämän keskustelun. Teillä on puheenvuoro. Mr. President, honorable members of the Euro- Puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, on kunnia olla täällä tänään korkean edustajan varapuheenjohtaja Frederica Mogherinin sijasta – ja puhumassa asioista, jotka ovat erittäin tärkeitä. Kuten tekin olen aivan yhtä järkyttynyt päivittäisessä raportissa kertovat hirvittävistä teoista, jotka koskevat ennen kaikkea tyttöjä ja naisia ja erityisiä ryhmiä Irakissa. On raportteja kidnappauksista, pakkoavioliitoista, orjuudesta, sukupuolista hyväksikäytöstä ja pakkokäännyttämisestä, jotka kohdistuvat ennen kaikkea kaikkein haavoittuvimpiin ihmisyppiin, jotka kuuluvat uskonnollisiin ja kansallisiin vähemmistöihin. Ulkoasiainneuvoston päätösaman muodossa ja Eurooppa-neuvosto on samoin myös hyvin voimakkaasti tuominut nämä brutaalit teot ja ja vaatinut, että näiden hirvittävien tekojen eh, teosta vastuussa olevat henkilöt vedetään vastuuseen. Siksi me voimakkaasti tuemme YK ihmisoikeuksien komissaarin työntä, joka on käynnistänyt tutkinnan, joka koskee ISISin eh, ihmisoikeusrikkomuksia Irakissa, ja he keräävät todisteita kansainvälisten ihmisoikeusvemusten rikkomuksista. Hyvä komissiasen vetoan nyt kaikkiin, että olisitte rauhassa istuisitte paikoilleen ja kuuntelisitte komission jäsentä, joka päättää tämän keskustelun. Irakin hallituksen tulisi nyt varmistaa se, että tutkitaan kysymykset, jotka liittyvät ihmisoikeusrikkomuksiin ja sen tuli lähettää voimakas viesti siitä, miten tärkeää on kunnioittaa oikeusvaltion periaatetta. Tämä edellyttää sitä, että muutetaan oikeuslaitosjärjestelmää ja että luodaan kulttuuri, joka merkitsee ihmisoikeuksien kunnioittamista. Täytyy antaa myöskin kaikille kansalaisille tasavertaisuuden tunne oikeusistuimen edessä, mikä on ratkaisevan tärkeä tekijä silloin, kun on kysymys kansainvälisen, kansainvälisen sovinnon prosessista, joka on kirjallinen asia. Ihmisoikeusrikkomukset, joita nyt tapahtuvat Irakissa, voidaan katsoa jopa rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Ja tästä syystä me voimakkaasti suosittelemme, että hallitus liittyisi Rooman äh, asiakirjaan tai ainakin hyväksyisi kansanverkostumistuimen oikeuden käsitellä asioita näissä tapauksissa 12.3 artiklan mukaisesti tässä Rooman asiakirjassa. Tuemme edelleenkin välttämättömiä uudistuksia, joita tarvitaan nimenomaan oikeusvaltion alueella Irakissa. Tuo uusi ohjelma, jonka suuruus on 10 miljoonaa, käynnistyi juuri syyskuussa. Ja sen lisäksi Euroopan unioni rahoittaa erinäisiä tukiohjelmia, jotka ovat suoranaisemmin yhteydessä naisten ja lasten suojeluun mukaan luettuna käynnissä oleva prosessi, joka merkitsee sitä, että luodaan hankkeita, joilla suojellaan naisia ja jossa pyritään estämään ihmiskauppaa ja väkivaltaa, joka perustuu sukupuoleen. Se, että kohdistuu, väkivalta, joka kohdistuu halvottuihin naisiin ja tyttöihin, Tämän estäminen on EUlle hyvin tärkeä. Yli 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet kodeista, ovat myöskin hyvin vakava kysymys, ja EU pyrkii lievittämään heidän tilannettaan välttämättä toimisivat myöskin lääketieteellistä ja psykososiaalista tukea uhreille. Tämä koskee myös sellaisia uhreja, jotka ovat kärsineet sukupuoleen perustuvasta väkivallasta tai seksuaalista väkivallasta. EU tulee edelleenkin tukemaan Irakin hallitusta näinä haastavina aikoina ja tulemme lisäämään tukeamme, jolla pyritään lieventämään viattomien siviiliuhrien kärsimystä kun on tällainen hirvittävä väkivallan aalto. Kiitos. Kiitoksia, komission jäsen ilmoittaa, että olen vastaanottanut keskustelupäätteeksi seitsemän päätöslauselmaesitystä. Keskustelu on päättynyt ja äänestys järjestetään keskustelun jälkeen. Kiitän kaikkia.